jatkamiseksi, jota on jatkettava uusien kumppaneittemme kanssa. Kiitos. Herzlichen Dank, Herr Sydämelliset kiitokset, hyvä komission jäsen. Tämän keskustelun päätteeksi on jätetty viisi päätöslauselmaehdotusta viideltä eri ryhmältä, nimittäin vihreältä ryhmältä, SND-ryhmältä, liberaaliryhmältä, EPP-ryhmältä ja GUE NGL-ryhmältä. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys pidetään huomenna kello 12. Arvoisat kollegat, seuraava kokous pidetään huomenna torstaina 7. Äh, huhtikuuta kello 9 kello 13 ja kello 15 eteenpäin. Esityslista on julkaistu. Istunto on päättynyt ja toivotan teille hyvää yötä.